Ranskan vastuuviranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että Thierry Cornier ja Patricia Lalonde ottavat äh, Euroopan parlamentin jäsenen paikat äh, Silvi Goulardin ja Mariel Sarnesin tilalla 18. toukokuuta 2017 alkaen. Parlamentti panee merkille heidän valintansa ja toivotan uudet kollegat tervetulleeksi. He istuvat täällä täysin oikeuksin Euroopan parlamentin työjärjestyksen ehtojen mukaisesti.